Mes chers collègues, excusez-moi de ce retard. Hyvät kollegat, pahoittelen tätä viivästystä. Minulla on nyt suuri ilo käynnistää tämän iltapäivän kokous ja avata kuulemistilaisuutemme julkisesta liikenteestä harva rakennetulle asutulla alueella. Meillä on neljä vierasta kutsuvierasta paikalla. Tervetuloa valiokuntaamme. Niin kuin tiedätte, liikkuvuus on peruskysymys kansalaisten jokapäiväisessä elämässä täällä Euroopassa. Tästä syystä meidän valiokuntamme on päättänyt valita tämän aiheen käsiteltäväksi. Kysehän on liikkuvuudesta, joka on taloudellisen kehityksen eh, ikään kuin eh, rasvana koneistossa, kun haluamme tätä kautta saavuttaa myös eh, yhteiskunnallisen tasa-arvon. Liikkuvuuden vastakohtahan on se, että mikään ei etene, mikään ei liiku. Olemme ikään kuin jumissa, emmekä näe ketään muita. Sosiaalisen eriarvoisuuden lisäksi totta kai täytyy muistaa ilmastokysymykset. Sekin vaikuttaa joukkoliikenteeseen, jos halutaan löytää yksityisautoilulle vaihtoehtoja. Yksityisautoilu totta kai on raskas taakka kotitalouksille, erityisesti harvan asutuilla alueilla. Ja tällä on luonnollisesti omat vaikutuksensa myös ihmisten talouteen. Me haluamme eh, hyvät käytänteet kaikkien käyttöön niin, että voisimme edistää julkista liikennettä Euroopan unionin syrjäisimmillä alueilla. Hyvät kollegat, asiantuntijat, olen tyytyväinen, kun voin nyt esitellä teille Paula Telesin. Hän on kaupunkien ja kylien liikkuvuusinstituutin johtaja Portugalista. Tervetuloa valiokuntamme vieraaksi. Matias Landin on Värmlandin alueen julkisen liikenteen vastuuhenkilö Ruotsista. Tervetuloa teillekin. Sitten Roman Sterba on apulaisprofessori Prahan teknisestä yliopistosta. Hän toimii myös raideliikenteen neuvonantajana Tsekin tasavallassa. Tekin olette tervetullut. Ja sitten vielä Jan Christians, joka on belgialaisen Mobil 21 alustan johtaja. Kullekin on varattu enimmillään 10 minuutin puheaika, jotta voitiin esitellä, mitkä ovat haasteemme tällä alalla, mitkä ovat hyvät oikeat käytänteet ja tämän pohjalta sitten kollegoiden kesken keskustelemme aiheesta. Lähdetään liikkeelle naisista. Näinhän kuuluu tehdä. Paula Teles, olkaa hyvä. 10 minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Minä toivotan oikein hyvää iltapäivää. Minulla on suuri ilo ja kunnia olla tänään täällä. Tulen kaupunkien ja kylien instituutista. Tämä järjestö on jo yli 15 vuotta tehnyt yhteistyötä hallitusten kanssa ja myöskin Portugalin kuntien kanssa. Me yritämme edistää kestävää liikkuvuutta. Liikkuvuus on nykypäivänä äärimmäisen tärkeää ja haluaisin sanoa että tässä on kyse yhdestä tärkeimmästä poliittisesta toimenpiteestä, joka täytyy tehdä. Liikkuvuus on kaupungeille, yhteisöille välttämätön asia. Kiitoksia, että minut kutsuttiin tänne. Suhtaudun luottavaisesti siihen, että me voimme täällä todellakin vaikuttaa asioihin. Me olemme pieni maa, mutta me olemme kyllä tiettyjä asioita saaneet aikaiseksi ja sen näette myöskin tässä esityksessä, niin maamme on melko pieni, niin kuin tiedätte. Se on reuna-alueella. Espanja on Iberian niemimaalla ainoa rajanaapurimme. Vaikka olemme pieni maa, niin meillä on hyvin paljon eroja alueiden välillä. Meillä on eroja pohjoisen etelän välillä Äh, hallinnon ja muidenkin asioiden osalta. Meillä on 10 miljoonaa asukasta, kolme neljäsosaa portugalilaista elää rannikolla. Ja sisämaassa on suuria ongelmia. Jo nyt puhun sisämaasta, niin tarkoitan näitä alueita, jotka ovat Espanjan rajan läheisyydessä. 22 prosenttia kansalaisista on yli 65-vuotiaita tässä on ikääntyvä yhteiskunta. 11 prosenttia on yli 75-vuotiaita ja 17 prosenttia on sellaisia, joilla on jokin ruumiin vamma, joten meidän täytyy ryhtyä pikaisiin toimenpiteisiin, jotta voimme tässä vastata kansalaisten äh, toiveisiin. Meillä on oikeastaan kahta eri nopeutta tässä maassa havaittavissa ja haluan puhua tästä tänään. Ei ole mitään yhtenäistä määrittelyä siitä, mitä tarkoitetaan tällaisella haja-asutusalueella. Se, mikä näette tässä vihreällä, voidaan luokitella tällaiseksi alueeksi. Tämä on melko suuri alue. Vuonna 2016 alue, alueellista, alueellinen koherenssi saatettiin hankkeen muotoon. Tähän liittyvät asukasmäärää, ikärakenne ja niin poispäin. Portugalissa tilanne on se, että näillä haja-asutusalueilla on ongelmia, ihmisiä lähtee sieltä pois, väestö ikääntyy näillä alueilla. Tämän lisäksi äh, ihmisillä on myöskin huonompi koulutus, urbaanit keskukset eivät ole riittävän suuria ja keskikokoiset kaupungit ovat sellaisia, että ne eivät saa riittävästi tukea Myöskin infrastruktuuri ei ole riittävää näissä kaupungeissa, varsinkin niillä alueilla, jotka ovat taloudellisesti heikommassa asemassa. Mehän kuulimme juuri, että ikä, väestö on ikääntymässä ja myöskin työikäisiä on vähemmän. Myöskin osallistumisosuus äh, on melko alhainen. Ihminen, ihmiset eivät osallistu yhteiskunnallisen elämään, joten näitä alueita voidaan kutsua sellaisiksi, että niillä on tietyt ongelmat. Euroopassa on koko joukko myönteisiä esimerkkejä ja nämä osoittavat sen, että haja-asutusalueet eivät välttämättä ole taloudellisesti heikkoja kuitenkaan on myöskin kaksi Portugalia, mitä tulee liikkuvuuteen. On Portugali, joka on melko hyvin yhteenliitetty esimerkiksi tieliikenteen osalta. Kyse on hyvin vahvasta tieliikenneverkostosta, varsinkin rannikkoalueella ja maan pohjoisosassa. Sitten on myöskin sellainen Portugali, jossa on raideliikennettä, mutta viime vuosisadalla tällä saralla on tehty kovin vähän. Raideliikenne Portugalissa ei ole kovin hyvin kehittynyttä verrattuna muihin Euroopan unionin jäsenvaltioihin, missä on esimerkiksi korkeanopeuksisia junia, jotka ovat saaneet myöskin paljon julkista tukea. Mutta tätä, tässä asiassa vitkuteltiin Portugalissa vuosikymmenten ajan ja vasta nyt ihan viime aikoina on asiaan pyritty vaikuttamaan. Kuten tiedätte, Portugalin politiikka haluaa vahvistaa raideliikennettä ja olen hyvin iloinen siitä, että tämä voi tapahtua melko nopeasti. No nyt sitten harvaan asutusta alueesta vielä. Joukkoliikenteen säännönmukaisuus on tässä vähentynyt palvelujen laatu on tässä kärsinyt, kestävyys ei ole kovin vakaalla pohjalla. Infrastruktuuri ja kalusto, näistä leikataan jatkuvasti ja niitä on myöskin vähemmän käytettävissä. No entäs nyt sitten lainsäädännöllinen puoli? Meillä oli kymmenen vuotta aikaa sopeuttaa joukkoliikenteemme EU-säädöksiin. Minun täytyy tässä kohtaa sanoa yksi asia. On valitettavaa, että tämä työ ei ollut riittävän tehokasta ja toimivaa. Me menetimme tässä kymmenen vuotta. Ja nyt sitten meidän täytyy tehdä sitä työtä, mikä meidän olisi pitänyt tehdä jo tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana nyt tällä hetkellä eh, joukkoliikenneviranomaiset on hajautettu eh, tällaisen kymmenen eri kamariin. Meillä on tällaisia eh, ikään kuin kunnallistason toimijoita, CIM, ja nyt sitten tässä me joudumme tässä todella nopeasti sopeuttamaan järjestelmän EU-säädöksiin. Tämä tapahtuu lainsäädännön tasolla niin, että meillä on riittävästi joukon liikennettä, mutta tämä pätee myös äh, alueiden suunnitteluun. Tässä ei riittävästi ole sopeuduttu näihin uusiin vaatimuksiin, sillä esimerkiksi kaupunkialueiden läheisyydessä on asukasmäärä kasvanut, eivätkä, eikä tähänkään ole riittävästi pystytty vaikuttamaan. Viranomaiset tekevät nyt työtä kovan paineen alla. Portugalissa ja muissakin jäsenvaltioissa meidän täytyy tehdä yhteistyötä myöskin Euroopan unionin ja muiden jäsenvaltioiden kanssa. Meidän täytyy suunnitella nämä verkostot paremmin Haluaisin tässä nyt keskittyä äh, näihin tärkeimpiin toimenpiteisiin ja käytäntöihin, joita me tarvitsemme seuraavien vuosien ajan. Ensimmäinen toimenpide. Tämä on hyvin tärkeää. Se, että kehitetään kestäviä urbaaneja liikkuvuussuunnitelmia. Useimmissa eurooppalaisissa kaupungissa näitä ollaan työstämässä ja toteuttamassa. Tähän tarvitaan paljon kokouksia ja on valitettavaa, että Portugali on yksi harvoista jäsenvaltioista, jossa tällaiset suunnitelmat eivät ole pakollisia. Kuitenkin tämä työ on tehtävä. Tässä luodaan lakeja liittyen näihin keskuksiin, hubeihin, siihen, että voidaan siirtyä liikennevälineestä toiseen. Kaikki nämä on liian, ne ovat liian hajallisia. Tämä pitäisi tehdä jotenkin koordinoidummin. Me tarvitsemme paremmat pysäköintimahdollisuudet. Ja tässä Portugali voi toimia hyvänä esimerkkinä. Me olemme työstäneet nyt asiakirjaa, tällaista liikennesuunnitelmaa. Kyse on Pamosista. Tämä on kestävä liikennesuunnitelma, liikkuvuussuunnitelma – joka on tarkoitus ra- rahoittaa rahastoista, mutta tässäkään toimenpanoa ei koordinoitu riittävällä tavalla. Toinen toimenpide. sopeutuminen kysyntään haja-asutusalueilla. Näin suuressa maassa, no mehän kuulemme, että tämä on pieni maa, mutta samanaikaisesti se on myöskin suuri. On paljon sellaisia alueita ja seutuja, jossa on haja-asutusta ja me pyrimme nyt sopeuttamaan näitä alueita tähän liikenteeseen ja näin me teemme. Me olemme ryhtyneet käymään keskustelua tästä ja käytämme myöskin eurooppalaisia toimenpiteitä. Meidän täytyy oppia muilta jäsenvaltioilta, kun kyse on saada aikaiseksi joustavaa joukkoliikennettä. Kolmas toimenpide, esteettömyys joukkoliikenteessä. Me tarvitsemme tässä Euroopan apua yhteisen rahastojen kautta. Ei riitä, että varoja, tukia saadaan ja että niitä ei jaeta kaikille kansalaisille. Mehän kuulemme juuri, että väestö ikääntyy, eikä voi olla niin, että ihmisillä ei ole pääsyä tähän joukkoliikenteeseen. Joten me tarvitsemme esteetöntä liikennedesignia. Myöskin tässä me olemme Portugalissa hiukan jälkijunassa, mutta tässäkin kohtaa meidän täytyy oppia toisiltamme. Neljäs toimenpide on se, että palvelut voidaan tuoda kansalaisten luo. Meillä on alueita, missä on vähemmän ihmisiä ja missä infrastruktuuri ei ole riittävää. Meidän pitäisi myöskin tehdä kollektiivista yhteistyötä myöskin yksityisen puolen kanssa. Pitää saada joustavia palveluja, liikkuvia palveluja ja joita voidaan sitten viedä haja-asutusalueelle. Ajattelen tässä koulutusta, terveydenhuoltoa, myöskin institutionaalisia palveluja. Sitten viimeinen toimenpide, toimenpide viisi. Portugalissa tilanne on se, että me olemme ihan lähellä Espanjaa. Tämä pätee nimenomaan harvaan asutuihin, asutuihin alueihin. On paljon Portugalin kaupunkeja, jotka ovat lähellä Äh, Espanjan kaupunkeja, Salamanca, Vigo, Casares, Badajoz, mutta tässä äh, on kuitenkin este eli raja. Sitä ei joukoliikenteessä tarvittaisi. Me tarvitsisimme uutta konseptia. Voisi olla esimerkiksi tällaisia euroalueita. On olemassa myönteisiä esimerkkejä Espanjan ja Portugalin välisistä linkeistä. Tässä siis nämä viisi ehdotusta, toimenpideehdotusta, jotka halusin teille kertoa, josta voimme käydä keskustelua. Hallitus on jo ryhtynyt erinäisiin toimenpiteisiin ja totta kai tämän kaiken täytyy tapahtua hiilidioksidineutraalisti. Kuten sanottu, Portugali on menettänyt kovasti aikaa, mutta yritämme nyt tätä menetettyä aikaa saada takaisin eri alueilla. Kaikki osapuolet työstävät nyt tätä kestävää liikennettä, liikkuvuutta. Haluaisimme myöskin tässä kuulla muiden jäsenvaltioiden kokemuksista ja toivottavasti voimme verkostoitua vielä paremmin. Kiitos paljon. Kiitos teille tästä puheenvuorosta ja Portugalin tilanteen kuvauksesta. Nyt puheenvuoron saa Matias Landin Olkaa hyvä, 10 minuuttia. Kiitos. Minä työskentelen julkisen liikenteen viranomaisen palveluksessa Värmlannissa. Ja Now it works. And we're located. Ja me sijaitsemme Tukholman ja Oslo välissä Ruotsin läntisessä osassa aivan Norjan rajalla. Hiukan Väylänlannista asukkaita on 281 000. Väestön tiheys on 7,6 asukasta 4 kilometrillä. Meillä on suuria alueellisia eroja Kaastadissa 62 asukasta 4 kilometrillä ja Tuusvyyssä 3 asukasta 4 kilometrillä. 50 prosenttia väestöstä asuu Karlstadissa ja sen ympäristössä, Venän järven äh, pohjoisrannalla. 40 prosenttia asuu väestöstä alueilla, jotka ovat harvaan asettuja. 10 prosenttia asuu kylissä, joissa on 200 000 asukasta ja 30 prosenttia asuu kylissä, jossa on alle 200 asukasta. <clears throat> Nämä ovat ne valkoiset alueet tässä kartalla. Ja jos me katsomme kaikkia linja ja rautatieasemia, ne kattavat noin 9 prosenttia väestöstä, joka elää 1500 metrin päästä joko linja-autopysäkistä tai rautatieasemasta. <clears throat> Jotkin alueet ovat sellaisia, että niitä voitaisiin käyttää kuitenkaan päivittäiseen, tai nämä pysäköt ovat sellaisia, että voidaan päivittäiseen työmatkaliikenteeseen. Jos katsotaan nyt tätä, sitä, että olisi yksi lähtötunnissa, miten paljon tällaisia paikkoja on, niin silloin nämä pysäkit tavoittavat 76 prosenttia väestöstä. Minä siis puhun nyt tästä 24 prosentista, mitä me heidän hyväkseen teemme. Ja mitä me teemme tänään? Me olimme pyrkineet parantamaan äh, suuritehoista julkista liikennettä näiden kaupunkien välillä ja pyrimme luomaan liikennepalvelun, joka syöttää matkustajia näiden suuren kapasiteetin linjoille. Ja meillä on myöskin pysäköintipaikkoja näissä siirtymäpaikoissa. Voi ajaa omalla autollaan tällaiselle pysäkille ja sitten jatkaa käyttämällä julkista liikennettä koska tämä on kaikkein tehokkain tapa luoda pääsy julkiseen liikenteeseen ainakin joillakin alueilla. Kun katsomme sitten tulevaisuutta, näemme, että on edelleenkin tarvetta parantaa tätä suuritehoista julkista liikennettä kaupunkien välillä, joten meillä on melko hyvä julkinen liikenne kokonaisuudessaan Värmlandissa. Ja jos me katsomme ratkoisia, niin se on sellaista, jota voidaan tilata julkisella liikenteellä. Tämä on sellainen alue, jossa käytetään, palveluissa käytetään pieniä ajoneuvoja, autoja, jotka on sijoitettu eri paikkoihin ja voidaan varata etukäteen, esimerkiksi puhelimitse tai käyttää sovellusta älypuhelimessa – ja henkilö voidaan hakea kotoa ja viedä lähimpään kaupunkiin tai viedä johonkin muuhun paikkaan, jonne haluaa päästä. Ja itse myös matkaisi myöskin autojen yhteiskäyttöön niillä alueilla, jotka ovat kaikkein eh, harvimmin asuttuja. Meillä on paljon tällaisia eh, julkisia liikenteen tarjoajia, jotka voisivat etsivät sitä, miten voisivat palveta tällaisia, tarjota tällaisia palveluita tai mahdollistaa tällaisia palveluita. Ja tämä autojen yhteiskäyttö on yksi tällainen mahdollisuus. On myöskin tällaista kumppanuutta yksityisten toimijoiden kanssa. Otan esille kaksi tapausta, miten me toimimme tällä hetkellä. Ensimmäinen tapaus on sitä, että että luodaan työ tulevais- tietä tulevaisuuteen, eli lähiliikenne. Tämä on näet trafiik ruotsiksi. Kysymys on siitä, miten voidaan käyttää sitä kapasiteettia, joka on nyt sellainen, että sillä voidaan kattaa päivittäiset liikennetarpeet. Ja tämä koskee siis sekä koulubusseja että taksipalveluita, joita meiltä on, meillä on henkilöille, jotka ovat esteellisiä ja näitä ei aina käytetä täysin. Voidaanko näitä kulkuneuvoja sitten käyttää myöskin tähän tarkoitukseen? Ja olemme tulleet sen tulokseen, että tämä on mahdollista ja että se maksaisi noin 800 000 euroa vuodessa koko alueelle. Siellä ei ole kovinkaan paljon rahaa ja mm, tämä on kuitenkin aika rajallista toisaalta kun täytyy tehdä tällainen ennakkovaraus kenties jopa edellisenä päivänä, ja mahdollisuus on käyttää näitä palveluita muutamina tunteina aamulla ja iltapäivällä, jolla voidaan käyttää näitä kulkuneuvoja, jotka tällä hetkellä ovat olemassa. Toinen tapaus on se, että aiemmin ottaa käyttöön. Tänä kesänä on Fagerosin kylä. Punainen nuoli osoittaa sen, missä se on asukkaita on 442 ja väestötyheys on 6,14 asukasta 4 kilometriä kohti. Tämä on osa Interreg-hanketta, jossa tähdätään käyttämään yhdistettyjä liikennemuotoja maaseutu liikenteessä. Tätä tarjotaan vaihtoehtoja yksityisten ajoneuvojen omistamiseen harvaan asutuilla alueilla. Ja mielenkiintoista tässä on se, me puhumme paljon asukkaiden kanssa Fageroosin kylässä. Me teemme selvityksiä katsoaksemme, minkälaisia tarpeita täytyy täyttää ja miten nuo tarpeet voidaan täyttää julkisella liikenteellä. Meillä on säännöllisiä kokouksia asukasyhdistyksen kanssa Fageroosissa. Yksi mielenkiintoinen ajatus tästä on se, että käytämme yhteistyötä, yhteistyötä paikallisen kaupan kanssa. Jos vaikkapa työskentelee Karlstadissa, jonne ajetaan 25 minuuttia autolla Fagerosista, voi tilata ostoksensa etukäteen ja ne toimitetaan tällaiseen jäähdytyslokeroon ja voi hakea sen tällaisesta laatikosta tämän ostokset ja jatkaa sitten kotiin omassa autossaan tai julkisen liikenteen, sen liikenteen ratkaisuilla. Ja tämä on sellainen ratkaisu, jossa ei tarvitse käyttää autoa koko matkaan työhön vain siksi, että joutuu viemään ostoksia kotiin. Me katsoin, että myös että vain se käyttää koulubusseja tehokkaammin. Tänään ongelma usein on se, että en mä aina tiedä etukäteen, meneekö jokainen lapsi tiettynä aamuna bussilla kouluun. Lapsia saattaa olla yöpynyt jossakin muualla, ystävien luona tai saattaa olla sairaana tai jotakin muuta, mikä merkitsee sitä, että on hyvin vaikea tarjota vapaata kapasiteettia näissä kulkuneuvoissa muille kansalaisille. Ja tässä hankkeessa pyritään saamaan paremmin hallintaan se, onko vapaata kapasiteettia kulkuneuvossa vai ei. Ja jos on, voi silloin myöskin tehdä ennakkovarauksen matkaan koulubussilla. Ja tässä meillä on kartta, joka osoittaa sen, miten nämä koulubussit liikkuvat Fagerosin alueella. Ja itse asiassa tässä mielessä on aika hyvä mahdollisuus eh, päästä käyttämään julkista liikennettä, jos käyttää näitä koulubusseja. Ja lopuksi on tietysti haasteita. Yksi niistä on rahoitus. Miten voidaan rahoittaa hyvä julkinen liikenne tämän tyyppisellä alueella? Se on aika kallista matkaa kohti, henkilöä kohti. Ja me näemme, että tarvitsemme lisää pilottihankkeita, joilla pyritään etsimään uusia ratkaisuja, voidaan, voidaan parantaa järjestelmää niin, että voimme aina olla hiukan parempia. Ja puhuin aiemmin siitä, näemme, että me tarvitsemme enemmän yksityisiä toimijoita tämän tyyppisessä palvelutoiminnassa. Jos me katsomme, mikä on meidän osamme julkisessa taholla tarjota palveluita ja miten voivat sitten markkinat ja yksityinen sektori toimia ja miten voidaan toimia yhdessä sen sanan tehokas ja hyvin toimiva julkinen liikenne koko Värmlantiin. Ja tämä autojen yhteiskäyttöä, polkupyörien yhteiskäyttöä, kyläyhteisöjen toimintaa ja tällaisia pieniä sähköskoottereita, joita näkee kaikkialla Brysselissä esimerkiksi. Jos voidaan harjoittaa enemmän yhteistyötä tämän tyyppisen toimijoiden kanssa, niin kenties voidaan saada tehokkaammin tarjottua parempaa julkista liikennettä. Kiitos. Merci beaucoup pour votre présentation. Kiitos tästä äh, puheenvuorosta. Siinä oli myös äh, uutuksia, joista en ole koskaan aikaisemmin kuullut. Esimerkiksi se, että tuoreita vihanneksia voidaan tällä tavalla saada ihmisten käyttöön. No niin, sitten menemme eteenpäin. Roman Sterba, 10 minuuttia, olkaa hyvä. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi, abych eh, vás seznámil s integrovaným dopravním Kiitoksia. Minä kerron teille nyt integroidusta liikennejärjestelmästä Keski-Böömin alueella – oikeastaan Prahan, Prahaa ympäröivällä alueella. Siellä tehdään hyvin tiivistä yhteistyötä integroidun liikenteen osalta. Prahassa minä olen nyt jakanut tämän esityksen usean osaan. Se on mielestäni hyvin tärkeää nyt, kun pyritään ratkaisemaan näitä järjestelmiä. Ensinnäkin tuo alueellisuus. Tässä tarvitaan alueellista aluesuunnittelua infrastruktuurin osalta. Se on kaikkein tärkeintä, kun ajatellaan näitä liikennejärjestelmiä. Tarkoitan tässä nyt raide liikennettä. Tämä on oikeastaan selkäranka, sillä on vain vähäisiä ympäristövaikutuksia. No sitten integroitu konkreettisten alueiden yhdistäminen. Tarkoitan tässä nyt alueita Ragovnikin alueella joukkoliikenne sellaisenaan ja sitten integroiminen henkilöliikenteeseen, eli se, että liitetään tarjonta esimerkiksi tällaisen liityntäpysäköinnin kautta. Ja sitten lopuksi vielä yhteenvedot ja suositukset. No nyt ensin tilannekatsaus. Mantereelta käsin voidaan sanoa, että me todellakin olemme keskellä tätä mannerta. Böömin, Keski-Böömin alue on keskellä. Se on suurin alue koko Tsekissä. Ja tässä on ollut intensiivistä muutosta asutukseen, noin 30 prosenttia asukkaista liik- liikkuu kohti Prahaa. Tämä on suuri työpaikkojen lähden noin 20 prosenttia asukkaista jää Keskibömin alueelle, eivät siis sinällään kaupunkiin, vaan muualle. Liikenneinfrastruktuuria ei valmisteltu riittävän hyvin tätä dramaattista muutosta varten. Ja tässä nyt pyritään nykyaikaistamaan ja laajentamaan liikennekapasiteettia niin, että voidaan myöskin vastata kysyntään. No sitten hallinnollinen jako aina vuoteen 2000 asti alue oli jaettu 12 eri kuntaan ja nyt meillä on tämä yksi Keski-Böömin alue tai kunta ja keskellä sitten on Praha eli pääkaupunkimme. Tämä on jotakin aivan erityistä ajatellen keskibyymiä, sillä hallinto löytyy Prahasta. Alueen hallinto on Prahassa. Tämä on suurin Tsekin tasavallan alueesta noin 1,4 miljoonaa asukasta. 11 000 neliökilometriä on alueen pinta-ala. Koska nämä 12 kuntaa korvattiin tällä yhdellä isolla, tämä johti siihen, että meillä on nyt niin sanottuja yhteisöjä, joilla on laajennettu toimivaltuudet. Tämä johtaa siihen, että itsehallinto ja valtion hallinto on lähempänä kansalaista niin, että ei enää tarvitse lähteä pääkaupunkiin, alueen pääkaupunkiin asti. Tämän on tarkoitus myötä vaikuttaa myös siihen, että etäisyydet eivät ole niin kovin pitkät silloin, kun pitää käydä viranomaisen pakeilla, koska kaikki kaikkea ei kuitenkaan hoideta kunnan, kunnallistasolla. Kaikkein tiheimmin asuttu alue on Praha. Prahan länsipuoli ja kaikkein harvaan asutuin alue on Rakovnikin alue. Tämä johtuu myöskin siitä, että Keski-Böömin massiivinen asutus niin johtuu siitä, että siellä on paljon ihmisiä, jotka haluavat tehdä työtä Prahassa. Siellä on kaikkein parhaat työpaikat, parhaat mahdollisuudet saada hyvä työpaikka. Rakovnik on valitettavasti hiukan syrjässä, koska tässä ei ole mitään hyvää junayhteyttä Prahaan. Oikeastaan tässä voi käyttää vain bussia tai henkilöautoa. Rakovnik jää nyt hiukan tämän massiivisen kehityksen ulkopuolelle. Tie, infrastruktuuri. No, en tiedä, näettekö tämän? Se on tämä äh, violetti, liila väri tuossa, eli tässä ovat moottoritiet keskipyymissä. Rakovnik on tässäkin heikoimmassa asemassa. Moottoritie on vain pienen pätkää siellä, joten liikenteenkin osalta tämä pieni alue on hyvin alikehittynyt. Se ei ole houkutteleva niille ihmisille, jotka haluavat alueelle muuttaa. Etäisyydet Rakovnikin ja Prahan välillä on 70 kilometriä. Kyseessä on etäisyys, jonka yleensä ottaen päivittäin voi kyllä työmatkailla, mutta ehtona tässä on se, että se on juna. Jopa 130 kilometriä voi päivittäin taittaa, siis tällaisella ihan normaalilla junalla, ei korkeanopeusjunalla. No sitten raideverkosto. Tämä on Tähän liittyy yhtenäinen tariffi. Praha ja Keskiböömi ovat saman tariffin piirissä. Ihmiset, jotka haluavat tässä käyttää jotakin firmaa, tarvitsevat vain yhden lipun, matkalipun. Matkalippu lippu ei ole paperiversio ainoastaan. Meillä on myöskin tällaisia älykortteja. Yksittäiset firmat tai liikenteen harjoittajat myöntävät tällaisia. Tässä voi ladata sovelluksen itselleen. Meillä on myöskin tuollaisia virtuaalimatkalippuja. Niitä voi olla vaikka pankkikortille ladattuna matkustajien matkustajat eivät tarvitse mitään erityisiä laitteita, vaan voi käyttää niitä, joita on. Niihin voi sitten ladata matkalipun. No sitten integro, jatkuva integroituminen, no tämä Grakovnikin alue laahaa perässä. Tämä johtuu osittain puuttuvasta in, infrastruktuurista, mutta täysi integraatio on nyt tässä otettu joulukuun puolivälistä lähtien lupin alle. Tästä näette nyt sitten tämän luonnoksen. Tärkeää tässä on se, että nämä linjat ovat sellaisia, että liikenneyritykset eivät niitä, niistä päätä omien tarpeitteensa mukaan, vaan näistä käydään yksityiskohtaista keskustelua yhteisöjen, kansalaisten, kuntien välillä – pohditaan, että missä on tarvetta ja tältä pohjalta sitten tuo linja perustetaan ja myöskin ne eh, liikenteen frekvenssi eh, pohjautuu tähän, että milloin sitten lapset menevät kouluun ja ihmiset joutuvat lähtemään töihin tai viranomaisten pakeille. Tämä koskettaa Rakovnikia, alueellinen liikenne, joka on mukana tässä, ovat myöskin osa kaupunkiliikennettä. Yksi linja on koko kaupungin laajuinen, samat bussit, samat standardit, samat tariffit matkustajille. Tilanne on se, että tämä on tällainen yksi yhtenäinen yhteyspiste meillä on yhtenäinen standardi käytössä. On olemassa erilaisia variantteja, mutta se on vain yksi vaihtoehto yksittäiselle henkilökohtaiselle liikenteelle. No sitten tässä näette, miten raideliikenne on nyt sitten otettu tähän mukaan. Tämä on melko heikosti kehittynyttä, noin 160 vuotta vanhaa. Sitä ei ole nykyaikaistettu sitten minne Tätä ei ole mitenkään laajennettu jotta voi, tai paranneltu, jotta voitaisiin kulkea nopeammin. Valtiolla on vielä paljon tehtävää tässä. Tähän täytyy investoida vielä, jotta eh, raideliikenne todellakin hyödyttää tätä aluetta. Nyt näytän vielä, miten valtio nyt sitten puuttuu tähän joukkoliikenteeseen. Tämä tapahtuu 1371 kautta 2007 asetuksen mukaisesti. Tämä liittyy joukkoliikenteeseen. Valtiolla täytyy olla jokin konsepti joukkoliikenteestä. Tämä on ollut voimassa, tämä, tai on voimassa syyskuun lopusta lähtien Täytyy olla jokin liikennesuunnitelma joukkoliikenteelle. Tämä on siis astunut voimaan jo tammikuun alussa 2012. Liikenteen täytyy olla integroitua eri liikennemuotojen, myöskin mitä tulee tarifeihin. Yhteen toimivuus, yhteen liitettävyys on tärkeää. Tässä järjestetään tarjouskilpailuja ja kyse on myöskin siitä, että myöskin esteettömyys voidaan taata ja myöskin näiden, tämän kaluston keski-ikä on tässä merkittävässä asemassa. No, sitten valtion sääntely, kyse on nyt esimerkiksi näistä alennuksista. Alle 6-vuotiaat matkustavat ilmaiseksi, alle 15-vuotiaat 75 prosenttia, alle 26-vuotiaat opiskelijat saavat alennusta ja samoin seniorit ja eläkeläiset. Valtio kompensoi tätä 75 miljardia vuositasolla maksetaan takaisin näille yrityksille. Alue, koska periaatteessa Tämä on melko kaukana Prahasta. On olemassa sopimus ja alue on myöskin valmis kattamaan nämä jäljelle jäävät 25 prosenttia. Eli tämä on ikään kuin lahja. No sitten tässä näette nämä äh, eri työmatkojen pituudet Prahaan ja tässä nämä liikenne, liikenteen harjoittajat on tässä näytetty. Ja voin kertoa sitä vielä lisää, kun käymme keskustelua. Kiitoksia ja anteeksi, että tämä kesti näin kauan. Merci beaucoup pour euh, cette présentation. Kiitos tästä puheenvuorosta. Siinä oli paljon sisältöä. Tiedän, että ei ole helppoa, helppoa pitää kiinni puheajasta, varsinkin kun puhuu itselle tärkeästä aiheesta. No sitten viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä. Jan Christians, mitäs kuuluu tälle belgialaiselle Mobiel 21 alustalle? Kerrotteko sitä aivan kaiken? Kiitos kutsusta tulla vieraksi. Haluaisin tänään, jos sallitte, kertoa teille käyttäjien kokemuksesta. Käyttäjiä, jotka käyttävät julkista liikennettä joka päivä. Mutta ensin kuitenkin pyytäisin teiltä vähän osallistumista. Eli jos sanot, joutuisitte sanomaan ei uudelle koulutukselle, työpaikalle, kaikelle tälle, sen takia, että ette, ette pääse paikan päälle. Se on oikeastaan jokapäiväistä elämää yhä useammalle ihmiselle. Ja nimenomaan puhumme jokapäiväisestä elämästä. Olemme tehneet tutkimuksia ja havainneet, että suurimmassa osassa EUn tai Euroopan valtioita. Tilanne on tällainen ja onhan se sääli. Meillä on hieno hanke. Euroopan unioni ja liikkuvuus on yksi sen peruspilareista, joten on todellakin harmi, että tilanne on tällainen. Kestävä liikenne. Meillähän on paljon siitä tutkimusta. Me emme puhu pelkästään turvallisuudesta, ekologiasta ja kohtuuhintaisuudesta, vaan täytyy olla myös reilua ja esteetöntä liikennettä. Tässä oikeastaan mennään köyhyyden ytimeen. Jos on köyhä liikenteellisesti, niin sitten joutuu vastaamaan ei sellaisiin haasteisiin, jotka tekisivät elämästä elämisen arvoista. Sen takia meidän on pyrittävä löytämään ratkaisuja näihin liikenneköyhyyskysymyksiin. Joillakin ihmisillä ei ole varaa autoon, heillä ei ole mahdollisuutta äh, käyttää näitä mahdollisuuksia esimerkiksi sen takia, että he asuvat tietyssä paikassa. Kun puhumme haja-asutusalueista, niin ihmiset äh, ovat siellä heikommassa asemassa. Jos ei ole varaa autoon tai jos ei ole käytössä kunnon julkista liikennettä. 16,7 prosenttia Tämä luku kuvaa niitä ihmisiä, jotka ovat vähävaraisuuden vaarassa, eli pienten tulojen vaarassa. Tulojen pienuus ei tietenkään ole liikenteellisen köyhyyden paras indikaattori, mutta kyllä se on kuitenkin indikaattori, joka kertoo tilanteesta aika lailla. Kyse on tärkeästä kohderyhmästä kokonsa takia. 16,7 prosenttia tarkoittaa valtavaa määrää ihmisiä me puhumme ikään kuin yhteiskunnallisen sosiaalisen syrjäytymisen verkostosta. Se voi muistuttaa tilannetta äh, tämän kuvan tapaan. Puhumme sosiaalisesta syrjäytymisestä. 150 organisaatiota on ollut mukana, mukana tutkimuksessa vaikkakaan liikenne ei kuulu heidän ydinosaamisalueeseensa, niin silti 90 prosenttia on kokenut liikenteellisiä ongelmia ja tämä on nimenomaan jokapäiväisen elämään liittyvä ongelma. Iso luku. Tutkimuksesta saatiin kaksi merkittävää tulosta. Ensinnäkin liikkuvuuden puute johtaa sosiaaliseen syrjäytymiseen. Olemme havainneet, että köyhät, suoraan sanottuna köyhät, vähe, matkustavat vähemmän. Eli köyhät ihmiset matkustavat vähemmän kuin te ja minä. Lisäksi havaitsimme, että köyhät ihmiset yleensä matkustavat sitten vihreämmin. Kyse ei ole valinnasta, vaan ikään kuin puhtaasta tarpeesta. Heidän on pakko toimia tällä tavalla. No mihin kohteisiin sitten on vaikein päästä? Työ ensinnäkin. Se, että pääsee työmarkkinoille, on oleellisen tärkeää näille ihmisille. Perhe, ystävät, vapaa-ajan toiminnot, terveydenhuolto, erinäiset kohteet ja vielä viimeisenä listalla koulutuspaikat. Näihin oli kaikista vaikeinta päästä. No sitten Flanderin työmarkkinat, kun olen lukenut tutkimustuloksia Limburin alueelta, niin alle 20 prosenttia työpaikoista on tunnin matkan päässä autolla kuljettaessa. Yhtä lailla voitaisiin käyttää tunti julkisessa liikenteessä. Flanderissa puhumme kuitenkin tiheän asutusta alueesta ja näin ollen tämä tulos onkin melkomoinen pettymys. Ajokortista on tullut oikeastaan vaatimus työpaikkaan. Jos ajokorttia ei ole, niin käytännössä sitten ei voi saada tiettyä työpaikkaa työnhaku kävi ilmi tästä tutkimuksesta, vaatii kuusi kuukautta enemmän aikaa, jos ei ole autoa, verrattuna siihen, että auto olisi käytössä. Koulutus ei ole enää merkittävin tekijä siinä, kun hakee työpaikkaa, vaan kyse on siitä, miten työpaikalle pääsee. En voinut uskoa tätä tulosta oikeaksi, kun sen ensimmäisen kerran näin. Eli nämä luvut, jotka tutkimuksessa saatiin aikaiseksi selville, ovat aika lailla vaikuttavia. No, minkälaisia esteitä ihmisillä on? Ensinnäkin kyse on ihan rahasta, rahoitusresursseista. Jos ei ole autoa ja jos asuu kaukana linja-autoyhteyksistä, yhteydet ylipäätään voivat olla huonot, on fyysisiä rajoituksia, niin ikään on osaamispuutteita, ei näe hyvin, ei ymmärrä, ei osaa lukea julkista liikennejärjestelmää ja sen viestejä. Ihmiset eivät aina voi myöskään pyöräillä. Flanderissa 50 000 ihmistä ei voi pyöräillä. Tämä on minulle Flaamina aivan mahdotonta käsittää. En ymmärrä, miten tämä on ylipäätään mahdollista. kaikki eivät osaa pyöräillä. Meillä on Ashotin kaupunki, joka on paikka, johon on äärimmäisen helppoa mennä junalle, mutta ihmiset eivät uskalla mennä tällä junalla, koska ajattelevat, että ehkä vahingossa ajaudunkin sitten Brysseliä, mitä siellä voi sitten sattua. Sitten voi olla tiedon puutetta, infrastruktuurin puutteita ja myös syrjintää. Myös rasismi voi olla esteenä liikkuvuudelle. Entäpä sitten kriittiset kysymykset, kun puhumme näistä 150 sosiaalisen alan toimijasta. Ensinnäkin tarjonta, kun kyse on pienituloisista ja vähän koulutetuista, niin usein he ovat sellaisissa töissä, jotka ei, joita ei tehdä normi aikataulun puitteissa. Flanderissa bussiaikataulut käynnistyvät 7-8 aikana aamulla, ei suinkaan sitä aikaisemmin. Kustannukset luonnollisesti vaikuttavat. Tarvitsemme kohtuuhintaisia järjestelmiä. Belgiassa voi saada hieman korvauksia. Kuulin tätä myös tsekkikollegalta. Mutta totta kai täytyy olla tieno, tietoinen siitä, että tällainen korvausmahdollisuus on olemassa ja sitä täytyy sitten anoa. Sen takia tulisikin olla automaattinen oikeus niin, että tämän vähennyksen tai korvauksen voisi saada automaattisesti. No sitten se, että miten osaa ylipäätään pyöräillä, miten osaa käyttää liikennejärjestelmää. Voi olla, että ratkaisuja löytyy tätä kautta, mutta esimerkiksi teknologiaa ratkaisuna vaatii sitä, että osaa käyttää älypuhelinta. Monet meistä osaavat, mutta kaikilla ei ole edes älypuhelinta. Taikka sitten liittymä voi olla liian kallis maksettavaksi. Sitten ilman äh, älypuhelinta, täytyy toimia. Äh, jos esimerkiksi haluaa selvyyttä reittikartoista, niin se voi olla vaikeaa. Me puhumme ikävästä ongelmasta, kun kyse on liikenneköyhyydestä. Voisiko ikään kuin yhteiskäytössä olevat ajoneuvot olla ratkaisu? Se voi olla osittainen ratkaisu. Tässä kyse ei ole omistajuudesta, se on usein kallista, mutta on tiettyjä vaatimuksia äh, esteettömyydelle. Tarvitaan esimerkiksi luottokortti. Näillä ihmisillä ei kyllä ole luottokorttia. Sitten on myös tämä digitaalinen kuilu. Äh, informaatio on aina hajallaan. Jos ajatellaan vaikka Brysseliä, niin tieto eri järjestelmistä on kovin vaikea selkoista. Sitä on vaikea löytää ja verkostokin on joskus varsin rajallinen. Me olemme olleet mukana myös suunnittelemassa strategisia suunnitelmia ja tässä työssä täytyy tietysti mm, olla mukana tiettyjen tahojen. Koko listaa ei tarvitse lukea, mutta havaitsette, että pienituloiset tahot tai väestöryhmät eivät ole mukana tässä tällä listalla. Ne, jotka eivät osaa lukea, eivät ole edustettuna tällä listalla. Sen takia kansan edustajien parlamentaarikoiden tulisi asiaan puuttua. Me voimme ensinnäkin pyrkiä saamaan näitä pienituloisia äh, ryhmiä mukaan. Silloin kun suunnitelmia tehdään, voimme käyttää myös järjestöjen puoleen. He osaavat äh, olla yhteydessä näihin tahoihin. Tämä köyhyys on todellakin paha ongelma. Näin ollen on todennäköisesti löydettävä useanlaisia ratkaisuja on toimittava eri politiikan aloilla. Koulutus, aluesuunnittelu, liikenne, työ, markkinapolitiikka, kaikkia, kaikkea tätä tarvitaan, jotta tämä liikenneköyhyysongelma, ikävä ongelma saadaan ratkaistuksi. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos tästä viimeisestä alustuksesta, joka kyllä meitä hämmästyttää, koska Elämme vuotta 2020 ja kuitenkin on niin paljon, aivan liikaa niitä ihmisiä, äh, ihan kuin vaikkapa lämmityksen alalla on ihmisiä, jotka elävät jatkuvassa epävarmuudessa. He, heillä ei ole varaa esimerkiksi maksaa lämmityksestä. Tälläkin alalla, liikenteenkin alalla, on olemassa yhtä lailla epävarmassa tilanteessa asuvia kuvailitte heitä hyvin. Keitä he ovat, ketkä heitä edustavat instituutioissa ja näissä järjestelmissä. Me haluamme taistella eri foorumeilla köyhyyttä vastaan. Ja te sanoitte alustuksessa sen, että nämä ihmiset kyllä haluaisivat saada työpaikan, haluaisivat löytää työpaikan. Heillä on osaamista ja taitoja, mutta he eivät pääse sinne työhaastatteluun paikalle, koska heillä ei ole varaa ja mahdollisuutta päästä paikan päälle. Tämä on kyllä aika lailla mieliä kuohuttava aihe ja kuva, jonka saimme. Kaikki hy- hyvin toistaiseksi. No niin, edustaja Danielson, aloitetaan teistä, olkaa hyvä. Thank you. Uh... Kiitos. Käytän tilaisuutta puhua ruotsia. Niin, haluaisin aloittaa kiittämällä asiantuntijoita heidän esityksestään. Oli hyvin mielenkiintoista kuulla teidän erilaisia näkökantoja ja, ja on selvää, että jos me haluamme nyt selvitä siitä, että liikennestä tehdään vihreämpi, se on pitäyttää myöskin tapa, jolla julkinen liikenne tehdään sellaiseksi, että se on kaikkien ihmisten saatavilla myös harvanastulla alueilla. Meillä on kysymyksiä muutamille teistä. Ensinnäkin teidän kokemuksenne, mitä ovat suurimpia esteet sille, että löytään innovatiivisia ratkaisuja julkiselle liikenteelle ja että löytään ratkaisuja, ja saadaanko sitten näille myöskin julkista rahoitusta? Onko niin, että puuttuu innovatiivisia ratkaisuja vai puuttuuko julkista rahoitusta? Ja sitten toiseksi ehkä konkreettinen kysymys, kun meillä nyt on täällä erilaisia tapauksia, joita te olette esitelleet Euroopan parlamentille. Mitä te odotatte meiltä? Mitä EU voisi tehdä, että se osaltaan voisi auttaa niiden haasteiden ratkaisemisessa, joita teidän alueellanne on? Ja sitten kolmanneksi, mä, mitä Robert Teles puhui tästä, mitä Matias sanoi, tämä julkinen liikenne, jota saadaan, voidaan tilata, tämän tyyppinen julkinen liikenne, minkälaisia ratkaisuja voidaan sitten tilata silloin, kun niitä tarvitaan? Mitä ovat suurimmat esteet sille, että lainetaan tällaisen käyttöä ja miten vähennetään riskejä siitä, että kustannukset nousevat kovin korkeiksi, jos tarjotaan näin joustavia mahdollisuuksia? Ja sitten neljänneksi tämä Portugalin esimerkki siitä, että kaikki harvanasut alueet, että niistä ei ole kaikista yhtä pitkä matka eh, suurkaupunki, jos menee rajan ylitse. Ja tämä on jotakin sellaista, mikä on tyypillinen esimerkki siitä, jossa EU voisi olla osa ratkaisua. Miten näette tämän? Miten voitaisiin EU-tasolla tehdä niin, että voitaisiin helpottaa tämän tyyppistä julkista liikennettä eh, harvaan alueilla? Merci beaucoup, Monsieur Danielson. Kiitos. Edustaja Armand, olkaa hyvä. Merci pour euh, ce débat. Kiitos tästä oikein mielenkiintoisesta keskustelusta. Suurin osa kehittyneistä maista on luopunut siitä, että yritetään estää haja-asutusalueiden tyhjeneminen. Monissa paikoissa kuitenkin vaaditaan sitä, että täytyy mennä kaupunkiin työhön, jotta voi ansaita elantonsa. Romaniassa, omassa kotimaassani, 40, yli 40 prosenttia väestöstä asuu maaseudulla. Sanotaan, että sehän on hyvää ja se on ikään kuin kestävää elämää, maa, viljelys siellä on kestävää, mutta nämä 40 prosenttia ylikin ihmisistä todellakin on tässä tilanteessa. Ei suinkaan 16,7 prosenttia, jonka te mainitsitte, vaan yli 40 prosenttia eh, ihmisistä liikkuu ihan siellä hevosvaunuilla. Me haluaisimme eh, kehittyä eh, rikkaksi maaksi, vähän hiiliseksi maaksi ja haluaisimme kuitenkin säilyttää maaseudun, joka on osa meidän eurooppalaista hankettamme ja siitä puhutaan ikään kuin valttina. 30-40 vuotta sitten kaikissa näissä pienissä kylissä kulki juna. Nyt sitä ei enää siellä ole. Kun ajattelen Romania ja toisaalta Ranskaa, jossa on kovin vaikeaa saada junaliikennettä kaikkiin kyliin, niin kuvitelkaapa sitten Romania, jossa edes suurilla päälinjoilla raiteilla ei junia saada pysymään. Haluammeko me pitää kiinni maaseudusta, joka vielä on olemassa tietyissä maissa, niin kuin äsken mainitsin, yli 40 prosenttia omassa kotimaassani asuu siellä. Vai olemmeko me samalla tiellä kuin kaikissa kehittyneissä maissa niin, että ihmiset jättävät maaseudun ja asuvat sitten kaupungeissa? Kysehän on yhteiskunnallisesta valinnasta Euroopan tasolla. Hypämmekö me tässä ikään kuin joitakin vaiheita kehityksessä yli? Onko tämä koko läntisen maailman valinta? Kiitos näistä pohdinnoista, edustaja Ahmal. Meillä on mahdollisuus keskustella näistä kysymyksistä, kun myös asiantuntijat meille vastaavat. Edustaja Olivier. Niin, halusin sanoa samaa, mitä kollega tässä sanoi. Totta kai täytyy vähentää tai pyrkiä ö, auttamaan näitä haja-asutusalueita. Tässä on paljon käyty keskustelua ja vähän on kuitenkin ratkaisuja, tämän huomasi. Tämä vaikuttaa ihmisten elämään, mutta kun ajatellaan ihmisiä tai asiantuntijoita, niin ei ole löydetty ratkaisuja tällaisiin valtaisiin ongelmiin. Ja kun katsotaan hiukan tarjontaa, niin, niin puhutaan esimerkiksi junista, voitaisiin esimerkiksi ajatella vaihtoehtoisia tällaisia pieniä busseja, niin kuin Afrikassa, jotka pysähtyvät tarpeen vaatiassa, mutta loppujen lopuksi kuitenkin rajoitutaan näihin vaihtoihin, joita on. No, tämä on yhteiskunnallinen valita, se on perustavanlaatuinen kysymys. Ja jos nyt halutaan jatkaa kaupungistuminen tiellä, kaikki toimenpiteet ja vastaus tähän e, ei välttämättä liity liikkuvuuteen, vaan alueelliseen toimintaan, että siitä saataisiin harmonisempi, että olisi esimerkiksi työpaikkoja, palveluita, kulttuuria, vapaa-ajan vaihtoehtoja, niitä ihmiset voisivat lähteä joka päivä esimerkiksi kulttuuria harrastamaan. Eli puhutaan tekniikasta, puhutaan liikennemuodoista ja yhteiskunnallisista malleista. Olivier, Kiitos. Edustaja Dypahne. Euh, Kiitos myös minun puolestani näistä hyvin mielenkiintoisista esimerkkeistä. Ongelma on todellakin laaja. Minä toimin tässä valiokunnassa ja myös maatalous- ja aluekehitysvaliokunnissa – nämä kolme teemaa limittyvät hyvin läheisesti yhteen, eli miten maaseutu, maaseutua kehitetään. Useinhan se on harvaan asutumpaa. Ja miten voimme mahdollistaa sen, että ihmiset voivat sosiaalisesti ja myös ekologisesti osallistua liikkuvuuteen? Me emme ole vielä päässeet tästä siilotyyppisestä ajattelusta. Me ajattelemme aina vanhoilla raiteilla – Eli miten me muutamme sitten maaseudun elämää niin, että esimerkiksi maanviljelys aiheuttaisi vähemmän haittaa ilmastolle. Tämä pohdinta on käynnistettävä. Me osaamme kyllä näinä päivinä viljellään maata. Se on hyvin pitkälti äh, riippuvainen kemian teollisuudesta. Siellä käytetään vähän työvoimaa. Näinhän on haluttu toimia Euroopan unionissa. Ja nyt meidän on kuitenkin valittava sitten uusi tie, joka sitten vaatii luovuutta maataloudessa ja viljelyksessä, jotta maaseutu olisi taas houkutteleva ja liikkuvuutta saataisiin parantumaan. Meidän täytyy pystyä näitä teemoja hieman avaamaan. Nyt tänä iltapäivänä regivaliokunnassa käydään toista keskustelua äh, oikeudenmukaisuuden, oikeudenmukaisen siirtymärahastosta. Eli tälläkin alalla me tarvitsemme äh, tätä samaa ajattelua, täytyy luopua tästä siiloajattelusta. Meidän on nähtävä asiat ikään kuin verkostoituneina kysymyksinä ja tähän liittyy myös digitaalisuus. Digitaalisuutta täytyy käyttää niidenkin ihmisten eh, suhteen, jotka eivät itse vielä ole ikään kuin tällä digitaalisella kaudella. Ruotsin mallista kuulimme eh, mahdollisuuksista käyttää tilausliikennettä Jotkut toimivat vielä analogisesti ja käyttävät vanhaan malliin autoa. Tälle on vaihtoehtoja. No sitten aina sanotaan niitä argumentteja, että no jos menen ruokaostoksille, niin eihän siitä selviä muuta kuin henkilöautolla. Meillä on paljon myönteisiä esimerkkejä eri puolilta. Meidän täytyy yhdessä ponnistella, jotta saamme maaseudun elämän muutetuksi ja saamme ikään kuin tämän koko liikkuvuuden yhteen pakettiin. Kiitos edustaja Kuntura, olkaa hyvä. Ευχαριστώ πολύ puheenjohtaja. Mm, Euroopalle on tärkeää, että on yhteyksiä harvaan asutuille alueille, vuoristoille, saaristoihin ja maaseutualueille, koska tämä nimittäin on asia, joka liittyy myöskin demografiseen ongelmaan. Toisaalta nämä alueet voisivat olla ratkaisu Ajatellaanpa matkailua, ravinnon tuotantoa ja vastaavaa. Ne ovat alueita, ovat tärkeitä myöskin geostrategisesti. Kaupunkialueisiin kohdistuu suurta painetta. Me voisimme auttaa siinä, että asukkaat muuttaisivat takaisin maaseutualueille. Digitaalistuminen on tässä mielessä suotuisaa kehitystä. Meidän pitää myös käsitellä liikenneyhteyksiä hajaustusalueilla, mutta toisella tavalla kenties kysymys on julkisesta hyödykkeestä. Meidän on nyt kysymys siitä, että vapaiden markkinoiden voimat eivät tässä ole kovinkaan tehokkaita, koska tällä tavoin nämä yhteydet eivät säily. Ja minulla olisikin kysymys nyt asiantuntijoille, mitä konkreettisia toimenpiteitä Euroopan unionin tulisi toteuttaa, minkälaisia ohjelmia, minkälaista rahoitusta tarvitaan, jos ajatellaan nyt vihreän kehityksen ohjelmaa, niin riittävätkö perinteiset välineet vai pitääkö meidän sopeutua enemmän tarpeisiin, joita näillä erityisillä alueilla on? Kiitos ja sitten seuraava puhuja, olkaa hyvä. Thank you, Chair. If you... Kiitos puheenjohtaja. Jos sallitte, niin puhun Bulgariaa. Minä uskon, että tässä liiken, liikennemuodoilla on tärkeä yhteiskunnallinen vaikutus. Tätä täytyy tutkia, eikä voitaisiin ajatella, että liikenne on ikään kuin eh, yritystoimintaa. Sen täytyy toimia kansalaisten eduksi, eikä ainoastaan tehdä voittoa. Ja jotta pienet kunnat eivät autioidu, tässä pitäisi taata yhteydet näiden alueiden välillä. esittelijänä eh, tästä aiheesta eh, eh, haluaisin, että joukkoliikenne joukkoliikenne, sitä voitaisiin käyttää tässä yhteydessä, jos yksityistäminen koskettaa koko joukkoliikennettä, ne linjat, jotka eivät ole kannattavia, eh, eivät toimi enää. Meidän täytyy ottaa huomioon eh, näitä, nämä suuret yritykset, jotka vain haluavat tehdä voittoa, mutta kuitenkin täytyisi taata kaikkien, kaikille ihmisille liikkuvuus täytyy katsoa myöskin joukkoliikenteen yhteiskunna, yhteiskunnallisia, yhteiskunnallista puolta. Kiitos. Kiitos edustaja Vitanov. Julkisen liikenteen yksityistämiseen todellakin liittyy isoja kysymyksiä. Tämä on melkomoinen aihe silloin, kun julkista liikennettä yksityistetään. Se on aiheuttanut eri kaupungeissa Euroopan tasolla lukuisia ongelmia. Thank you for the presentation and Kiitos. Important topic. Tämä on hyvin tärkeä aihe todellakin ja etenkin meidän poliittisille perheillemme, mutta jos meidän kaikkien tulisi uskoa, että jos me haluamme, että todellinen muutos saadaan aikaan politiikalla, mitään aluetta tai väestön ryhmää tai eurooppalais, osa eurooppalaista yhteisöstä ei tulisi jättää oman onnissa nojaa. Minä tulen Maltalta, joka on pieni jäsenvaltio, ja tulee vielä pienemmältä saarelta Gozo, joka ei siis ole pääsaari. Ja vaikka meillä on melko hyvät liikenneyhteydet alueille, joista nyt on puhuttu, me silti huomaamme eristäytyneisyyttä ja ongelmia, joita siihen liittyy. Näemme sitä, että taidot vuotavat alueelta, koska ihmiset menevät työskentelemään mantereilla, mikä oli kovin suuri ongelma vaikka tot, jossa pitäisi olla mahdollisuuksia löytää työtä lähempää, jos mm, kuitenkin tämä vaikuttaa siihen, että on pariskuntia, jotka menevät työhön ja muuttavat mantereelle, um, pääsaarille, vaikka yhteydet vaikka hyvät. Ja minä <clears throat> haluaisin selittää tilannetta, koska jos ajatellaan sitä, että on olemassa suurempi velvoite silloin, kun ajatellaan harvan asuttuja alueita, tarjota näille yhteisölle liikenneyhteyksiä. Muutenhan vapaa liikkuvuus, josta me niin paljon puhumme, joka on niin perustavanlaatuisen tärkeää Euroopan unionille, not be applied to this Sitä ei voitaisiin sullakaan soveltaa näiden yhteisöjen tapauksissa. Ja minusta meidän täytyisi pitää kiinni tästä ajatuksesta, pitää se mielessä, vaikka saattaa olla vaikeaa, siksi, että ei ole yksityisiä investoijia, jotka olisivat investoida tähän, koska etä, ovat etäällä. Kyllä minusta silloin julkisella viranomaisilla on velvoite auttaa niin, että annetaan tukea näille ihmisille niin, että he voivat mennä ulkomaille tai muuttaa muihin osiin samaa jäsenvaltiota saadakseen parempia mahdollisuuksia löytää työtä tai voidakseen kokea parempia kulttuurillisia tai sosiaalisia mahdollisuuksia – ja jos on hyvät yhteydet, se merkitsisi myös sitä, että enemmän investointeja tulisi näille alueille. Kiitän ja jatkamme työtä sen varmistamiseksi, että kaikilla alueilla on todella kunnioitusta. Kiitos tästä puheenvuorosta. Ja minä itsekin esittäisin yhden pienen kysymyksen. Te nostitte esille eri aspekteja ja nostit esille myös eriarvoisuuden maaseudulla. Kysehän on poliittisista valinnoista. Me näemme hyvin, että kaupungistuminen ja hallinnointi ikään kuin tällä alalla on aivan kaikkia määrittävä kysymys kun investoidaan suurnopeusjunaan, tgv niin sitten sanotaan, että hieno homma, sehän menee nopeasti. Mutta tässä jää sitten tiettyjä alueita kehityksen ulkopuolelle. Esimerkiksi poistetaan pienempiä yhteyksiä eh, pienempien paikkojen väliltä. Jatkossa meidän täytyisi löytää näiden hankkeiden lisäksi muitakin ratkaisuja. Meillä on hyviä käytänteitä Euroopassa. Kukaan ei tässä puhunut julkisen liikenteen ilmaisuudesta. Se, että matkat olisivat ilmaisia. Toki alennuksia täällä nostettiin esille, esimerkiksi ikään perustiva alennuksia, mutta kyllä meillä Ranskassa on tehty kokeita. Esimerkiksi Dunkerkissä oli isokin kokeilu, 200 000 asukasta ja sitten julkinen liikenne oli ilmaista. Ja havaitsimme, että köyhät olivat ylpeitä tästä julkisesta liikenteestä, koska kyse on kuitenkin yhteisessä omistuksessa olemasta, li- olevasta liikenteestä. Eli kyllä meillä on olemassa myös uusia välineitä. Ja toiseksi tässä valiokunnassa, äh, me olemme todellakin liikennevaliokunnassa. tämä ei ole maatalousvaliokunta eikä mikään maaseutuvaliokunta. Eli meidän on löydettävä sellaisia välineitä, jotka ikään kuin mahdollistavat liikkuvuuden maaseudulla. Tiedän, että on olemassa näitä erilaisia kuiluja, esimerkiksi polvien välillä. Sitten on toisaalta diginatiiveja ja, ja toisia, jotka ovat jääneet eh, digikehityksestä jälkeen. Kaikki eivät esimerkiksi voi hyötyä internetistä. Se ei ole saatavilla kaikkialla maaseudulla yhteydet voivat toimia hyvin, mutta sitten on maaseudulla myös muita todellisuuksia, joissa tilanne on aivan toisenlainen. Eli miten me saamme myös talouden ja sen eri ulottuvuudet tuoduksi maaseudulle niin, että tämä kehitys ei jää vain kaupunkeihin. Tässä muutamia pohdintoja ja aiheita. Ja pyytäisin myös meidän alustajiltamme näistä aiheista hieman vastauksia. Lähdemme samassa järjestyksessä liikkeelle. Paula Teles, no viitisen minuuttia ainakin sanoisin. <laughs> Merci, merci. Ähm... Kiitos, kiitos. Niin, tässä esitettiin paljon kysymyksiä. Jotkin näistä liittyivät Portugalin tapaukseen, varsinkin tässä edustaja Danielssonin esittämä kysymys. Minä kiitän kaikista näistä puheenvuoroista. Yksi asia on selvä. Liikenne on otettava huomioon myöskin yhteiskunnallisessa ulottuvuudessa. Liikkuvuu, oikeus liikkua ja oikeus liikkuvuuteen on universaali. Jos meillä ei ole liikkuvuutta, liikennettä tai pääsyä sen käyttäjäksi, oikeutemme eivät päde esimerkiksi oikeus terveyteen ja niin poispäin. Minä voin puhua vain Portugalista, sillä tunnen Portugalin parhaiten. Totesin, että meillä on paljon sellaisia alueita, joissa on haja-asutusalueita ja ihmiset odottavat paljon myöskin liikenteeltä esittävät suuria vaatimuksia. Joskus me puhumme vain maantieliikenteestä, esimerkiksi pienistä busseista, joissa on 180 paikkaa, 80 paikkaa ja tässä on myöskin suuria esteitä, kysyttiin niistä. Kannattavuus on sellaisia linjoja, jotka ovat kannattavia ja toiset taas ei. Meillä on tällaisia ongelmia ja myöskin Portugalilla on tällainen ongelma. Valtio vetäytyy tästä ja yksityisen puolen olisi oikeastaan pitänyt tulla tähän tilalle, mutta se ei sitä tehnyt, koska nämä eivät ole kannattavia varsinkaan näillä harvaan asutuilla alueilla. Liikkuvuusmallit Portugalissa eivät aina ole kannattavia maa, tarkoitan sillä siis valtiota, hallitusta, se, sen täytyy kuitenkin ottaa vastuuta. Sen kanssa täytyy tehdä yhteistyötä, varsinkin haja-asutusalueella, jotta voidaan täydentää. Me tarvitsemme siis huomattavasti enemmän rahoitusta. Me tarvitsemme paljon asioita, mutta etenkin rahoitusta. Onko meillä riittävästi sitä? Ei. EU täytyy toimia tässä paljon johdonmukaisemmin Meillä on kokemusta myöskin polkupyöristä. Me tarvitsee ainoastaan polkupyörää, vaan myöskin polkupyöräväyliä. Ongelma on kuitenkin se, että ihmiset näillä haja-asutusalueilla Portugalin sisäosissa eivät käytä polkupyörää. Ne ovat vanhempia, on ehkä joitakin nuoria, jotka mielellään olisivat näin urheilullisia. Ja tässä voitaisiin käyttää nyt tällaisia malleja, jotka vanhemmille eivät kuitenkaan ole vaihtoehto. Tämä ongelma meillä on maan sisäosissa meidän täytyy käyttää eh, tällaisia yhteiskunnallisia toimia, joita tietty väestön osa ei voi käyttää, eikä meillä kuitenkaan ole riittävästi rahaa bussien ostamiseksi. Vaikka ne ovat pieniä, niin silti rahat eivät riitä. Eurooppa, Euroopan ja tämän valiokunnan pitäisi pohtia tätä rahoitusta esimerkiksi Portugalin osalta. Mehän investoimme hyvin paljon innovaatioihin ja tekniikkaan pitäisi myöskin investoida sovelluksiin ja verkostoihin, niin kuin belgialainen kollega sanoi, mutta on paljon ihmisiä, joilla ei ole esimerkiksi älypuhelinta tai eivät käytä internettiä. Meidän täytyy käyttää näitä rahoja maan sisäosien toimintaan. Täytyy pohtia, mikä on kannattavaa. Täytyy pohtia, pitäisikö tämän rahoituksen olla yksityistä vai julkista. Mutta tähän liittyy muitakin asioita uusia teitä rakennetaan, mutta ei ole mitään liitännäisväyliä, eli kotoa ei esimerkiksi pääse näille teille. maaperää. siellä maaseudulla voi olla täynnä railoja, eikä esimerkiksi vanhemmat ihmiset voivat tarvita keppiä kävelykeppiä. Eli tämäkin täytyy ottaa huomioon. Me emme voi kuitenkaan tarkastella tätä äh, erillisenä, kaupungista erillisenä suunnitteluna, vaan pitäisi olla pakollista, että kun ajatellaan EUn rahoitusta Portugalille, niin tarvitaan vaikutusten arviointa, missä otetaan kaikki liikente, liikennemuodot huomioon. Esimerkiksi reitti tai matka kotoa postiin, jos haluaa lähettää kirjan, niin on riittävästi bussipysäkkejä. Niissä pitäisi olla jonkinnäköinen katos, niiden pitäisi olla mukavia. Meillä on hyvin paljon auringon valoa Portugalissa ja sitten seisoo auringossa eikä ole mitään penkkiä, mihin istuutua, koska Maaperä on sellaista, niin sitten ei voida jättää autoa kotiin. Ja mitä vanhat, vanhukset sitten tekevät? No, tässä on paljon työsarkaa. Meidän täytyy kehittää strategia. Ennen kuin käytämme varat, meillä täytyy olla selkeät tavoitteet, strategiat, menettelyt ja tarvitsemme suunnittelua. Täytyy miettiä myöskin näitä yhteiskunnallisia, yhteiskuntamalleja. Minä olen sitä mieltä, että myöskin maan sisäosilla on mahdollisuuksia tulevaisuudessa, no ei ehkä samanlaisia kuin Lissabonilla tai Portolla näillä suurilla alueilla, jotka ovat kaupunkimaisempia, mutta myöskin maan sisäosat ovat muuttuneet. Meillä on paljon nuoria viljelijöitä, meillä on luomuviljelijöitä, monet investoivat ja meillä on myöskin hyvin paljon matkailutoimintaa myöskin maaseutualueilla – josta puhutaan jopa maailmanlaajuisesti, ja ainoastaan Algarven alueella, missä meillä on rantoja ja merta. Ei. Näitä on myöskin pohjoisosissa ja myöskin maan sisäosissa. Ja tämä liittyy ihmisten mentaliteettiin ja elintapaa. Heillä on erilainen tapa tarkastella maailmaa ja elämää. Ja tässä löytyy se ero. Liikkuvuus voi vaikuttaa tähän. Meillä voi olla pienempiä liikennemuotoja, jotka ovat joustavampia. Me emme tarvitse suuria busseja, koska kaikki nämä aiheuttavat hiilidioksidipäästöjä. Etenkin nämä vanhat ajoneuvot meillä voi olla pienempiä, ympäristöystävällisempiä ajoneuvoja ja myöskin ne aikataulut niille. Meidän täytyy taata joustavuus koska näin nämä haja-asutusalueetkin saavat innovatiivisempaa luonnetta. Me tarvitsemme symmetriaa. Ei pitäisi olla niin, että tietyt alueet ikään kuin marginalisoituvat. Minä olen vakuuttunut siitä, että tällainen alue jossa liikkuvuuteen ei panosteta, köyhtyy, se aiheuttaa ongelmia varsinkin naisille, vanhemmille ihmisille, vammaisille sellaisille, joilla on taloudellisia rajoitteita. Ja nämä ihmiset asuvat noilla haja-asutusalueilla. Me tarvitsemme ratkaisuja. Tämä liittyy poliittiseen aluesuunnitteluun. Ennen kuin varat käytetään, meidän täytyy pohtia, miten ja missä ne käytetään. Lasken tässä Euroopan tuen varaan niin, että me voimme tehdä parempia suunnitelmia myös Portugalissa. Merci beaucoup. Kiitos. Kiitos Paula Teles. Ja sitten Mattias Landin, olkaa hyvä. Kiitos. Nyt voi puhua ruotsia. Ensiksi haluaisin todeta, että meidän täytyy nähdä liikennejärjestelmä tai liikkuvuusjärjestelmä kokonaisuutena ja kaikki yksittäiset osat, jotka kuuluvat tähän olipa kysymys polkupyörästä tai suurista busseista tai julkista liikenteestä, niin kun puhuisin aiemmin, että me saamme hyvän kokonaisuuden aikaan tässä järjestelmässä. Ja tämä koskee myös, niin kuin tässä kysymyksessä sanottiin, sitä, että meillä on keskittymistä kaupunkeihin Ruotsissa, Värmlannissa ja Ruotsissa. Tämä liittyy siis työpaikkoihin, kulttuuritarjontaan, ja on vaikea nähdä, miten tätä suuntaa voitaisiin nopeasti muuttaa, joten me pyrimme löytämään, siten voitaisiin saada aikaan äh, digitaalista toimintaa niin, että ei tarvitse joka kerta matkustaa. Minusta tämä on hyvin tärkeää. Täytyy katsoa, että tämä on tietysti digitaalista kehittymistä niin, että voidaan tullakin hyödyntää sitä, mitä on olemassa. Se on erittäin tärkeää. Sitten täällä oli lukuisia, jotka puhuivat siitä, miten näemme EUn tuen tarpeen, jotta löytää ratkaisuja. Ja minä ajattelen ensisijaisesti sitä, että on tarvetta saada tukea erilaisille pilottihankkeille, että voidaan kokeilla uuden tyyppisiä tapoja tarjota hyvää liikkuvuutta kansalaisille, esimerkiksi Värmlannissa ja muissakin osissa unionia, niin että että me voimme kokeilla erilaisia asioita, voimme nähdä toimiiko se niin kuin on ajateltu. Tämän tyyppinen rahoitus on erittäin rajoitettua tällä hetkellä valitettavasti. Sitten tulemme muihinkin haasteisiin, jotka liittyvät näihin joustaviin ratkaisuihin. Ja yksi erittäin tärkeä kysymys on se, että kansalaiset odotavat, että tämä toimii ja että ymmärretään sitä, miten tätä käytetään. Tämä on asia, johon täytyy kiinnittää erittäin paljon huomiota tällaisen koulutusten muodossa. Ja tämä osoittaa sen, että on melko yksinkertaista toisaalta käyttää digitaalisia ratkaisuja, käyttää sovellutuksia ja useimmat pystyvät käyttämään, mutta eivät kaikki pitää huolehtia siis siitä, että on olemassa vaihtoehto silloin väestöä, joka ei, jolla ei ole käytössään tämän tyyppisiä teknisiä apuvälineitä. Ja rouva puheenjohtaja esitti myös puheenjohtajan siitä, voisimme katsoa sitä, voitaisiinko tarjota ilmaista liikennettä. Tämä on tietysti erittäin poliittinen kysymys, mutta on tiettyjä ongelmia, joihin on syytä kiinnittää huomiota. Ja ensimmäinen on hyvin käytännöllinen kysymys, ja se liittyy siihen, että yksi suuri haaste on juuri se, miten rahoitetaan sitä, mitä tällä hetkellä on tarjolla. Ja, ja esimerkiksi Välmanissa, joka on melko pieni alue, ajattelen väestöä ja liikentarjottaa, ja siellä tämä on 200 miljoonaa Ruotsin kruunua vuodessa. Kansallisesti katsottuna puhutaan 40 miljardista kruunusta vuodessa, ja silloin tämä on sellaista rahoitusta, joka täytyy ottaa muualta pois yhteiskunnasta, joten tämä on silloin selvästikin sitten poliittinen priorisointi, kun katsotaan sitä, että mistä tämän, miten tämän tyyppisiin kustannuksiin huolehditaan, on tietysti myöskin muita asioita, jotka liittyvät siihen, että Usein tämä merkitsee sitten sitä, että monesti pyritään tietysti totta kai vähentämään niiden ihmisten määrää, jotka istuisivat autoissa. Ja, <clears throat> joten on, tämä on hyvin tärkeää, että huolehditaan siitä, että meillä on hyvä julkista liikennettä, joka on todellinen vaihtoehto sen. Tack så Kiitos. Merci, merci beaucoup, monsieur. Euh, Kiitos, Matias Landin. Ja sitten Roman Sterba, viisi minuuttia, olkaa hyvä. Děkuji, paní předsedkyně. <clears throat> Já jsem si zachytil pár uh, otázek. Niin, puheenjohtaja. Minulla olisi muutama kysymys, muutama aihekokonaisuus, ongelma mitä tulee innovaatioihin ja siihen, onko vaikea löytää innovaatioita vai vaikea rahoittaa niitä. Keskiböömin liikenteen äh, kannalta katsottuna voitaisiin helposti ratkaista asioita innovaatioilla, esimerkiksi älykkäillä lipuilla. Se on järjestelmä, jossa korvataan äh, matkaliput tällaisella virtuaalisella perustalla. Voidaan sisällyttää siis lippujen maksamiseen, tämä voidaan siis rahoittaa, tämä pannaan toimeen. Meillä on myöskin edistysaskelia digitaalistumissa, toisaalta myöskin sellaisia innovaatioita, kuten autot, toimivat esimerkiksi akuilla tai jotka käyttävät äh, vetyä polttoaineena – tässä liikenteen harjoittajat törmäävät tiettyisiin, tiettyihin rajoitteisiin budjeteissa, he eivät välttämättä tee sitä, mitä kanssa haluavat. He, he tekevät hankinnat sen mukaan, mikä on liikenteen volyymi, ja he törmäävät tässä tiettyihin tapioihinkin kenties, jotka sitten heijastuvat budjetteihin. On vaikeaa siis löytää rajo- rahoitusta sille, että säännöllisesti uudistetaan kalustoa, jota käytetään julkisessa liikenteessä niin, että sitä tulisi myöskin houkuttelevaa laajalle väestölle. Ja nämä uudet tavat, joilla, joihin tämä liikenne perustuu, siinä pitäisi olla sellaiset ovat ekologisempia. Ja sitten on puhuttu myöskin siitä, että voitaisiin käyttää tällaisia raitevaunun tyyppisiä vaunuja, jolloin riittäisi yksinkertainen äh, reitin sähköistäminen, siis tulisi sellaisia vaunuja, jotka näyttäisivät näistä Tukon raitiovaunulta. Tässä pitäisi löytää jonkinlainen sopimus valtion viranomaisten, rautio, rautatieviranomaisten ja myöskin alueiden ja kuntien intressien välillä. Tästä me kaipaamme, kuten sanoin esityksessäni, sitä, että pitäisi olla olemassa jonkinlainen malli, yhtenäinen sitova malli, ja sitten tästä lähdettäisiin liikkeelle suunnittelussakin niin, että perusta olisi yhtenäinen. Tänään sekin tasavallassa tilanne on se, että on yksittäisiä alueita ja mukaan luotana Praha, pääkaupunkia. jokaisella alueella on oma liikennesuunnitelmansa keski ja Prahassa on erilaiset lippujärjestelmät, jotka eivät ole yhteen sopivia, ja on olemassa eri liikenteen harjoittajia, jotka toimivat kaupalliselta pohjalta, ja jos me nyt kärjistämme hiukan, niin jos joku matkustaa Tsekin tasavallan välitse, joka on pieni maa, niin ihmiset joutuvat tarvitsemaan kymmenen erilaista lippua tätä matkaa varten, mikä on kaikkea muuta kuin motivoivaa. Joka kerta kun vaihtaa kulkuneuvoa, pitäisi selvittää, mikä lippu täytyy varata, mitä ehtoja liittyy siihen, että käyttää miksi erilaista liikennemuotoa. Tämä siis saattaa olla mahdollista, että liikäytyy julkisia mutta heti kun riittää kunnan rajan saattaa joutua vaikeuksia myöskin se, miten rahoitetaan esimerkiksi junia, pysäkkejä yli aluerajojen. Kukaan ei halua rahoittaa niitä osuuksia, jotka menevät yli alueiden rajojen. Ja tämä johtaa siihen, että rahoitukset ovat vain tietyillä alueilla – Valtio siis tilaa liikennettä, joka on raja-alueet yli, eli alueita yhdistävää, ja tätä kautta yhdistetään alueet näiden keskus, keskuksiin. Ja tämä johtaa suurin, suurin ongelmiin. Mitä tulee sitten yksittäisiin äh, alueisiin, niin väestön siirtymisen on tapahtunut muutoksia siinä, miten väestö asuu. 30 prosenttia väestöstä keskittyy nyt taajamiin. Prahaan ja muihin, tai ilman, että olisi luotu tätä varten erityisiä edellytyksiä, että olisi rakennettu infrastruktuuria tätä varten. Tänään ei ole mitään mahdollisuutta päästä työpaikkaan. On ruuhkia joka päivä jatkuvasti. Ei ole mitään aamu- tai iltapäiväruuhkaa. Ruuhkaa on koko päivä. Ei voi ajaa lävitse. Tämä ei ole tar- riittävän läpäisevää. Mitä tulee EU-panokseen – EU on vaikuttanut myönteisesti ajattelen uusien jäsenvaltioiden kohesioon siinä, että EU on pyrkinyt ja on rahoittanut eurooppalaisia käytäviä, joissa on käytössä eri liikennemuotoja, mutta kansalaisten käytävien varrella, joissa on hyvä liikennettä, jotta löytävät yhteydet pääkaupunkiin, mutta ne alueet, jotka ovat hiukan kauempana näistä käytävistä, ovat käytännössä katsoen eristyksissä. Siellä ihmiset ovat riippuvaisia joko linja-autoliikenteestä parhaimmassa tapauksessa tai sitten vain omasta henkilöautostaan. Siksi, että äh, tämä merkitsee sitä, että on vaikea siirtyä tähän olemassa olevaan yhdessä Eurooppalaisten verkkojen ohella EUn tulisi myös eh, keskittyä alueellisiin infrastruktuureihin ja alueellisten yhteyksien merkitykseen. Pitäisi olla prioriteettina verkko, jossa on esimerkiksi rautatieverkosto, joka yhdistää alueita. Tähän liittyy myöskin liikennestruktuurien, infrastruktuurien hierarkisointi kaupunkiliikennealueiden välillä tai kaupunkien sisäinen henkilöliikenne ja niin edelleen. Nämä kaikki pitäisi jollakin tavalla yhdistää Toisessa Tsekissä. Ajankohtainen keskustelu on suurnopeusyhteyksien rakentaminen. Olemme katsoneet, mitä kokemuksia on saatu Ranskasta, Etelästä, Saksasta, Isosta Britanniasta. Ja miten me sitten haluamme, että nämä suurnopeusyhteydet yhdistäisi suurkaupunkeja 500 kilometrin päässä toistaan, vaan että asemia olisi myöskin eri alueilla, että alueet voisivat lähestyä keskustaa ja alueiden sisällä voitaisiin saavuttaa alueiden keskuksia, mikä voisi edistää sitä, että asukkaat jäävät omille alueille, koska tämä johtaisi siihen, että alukkaat olisivat 30 minuutissa Prahasta ja tämä olisi sitä, että olisi tarvitsen enää välttämättä muuttaa Prahaan ja mennä Prahaan työhön. Kiitos. Ja viimeiseksi Jan Kristens. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Uh, thanks again. Kiitos uudemman kerran. Todennäköisesti ei ole olemassa mitään ihmeratkaisua. Tämä on vaikea ongelma, aivan niin kuin sanoin. Meidän on tehtävä yhteistyötä eri politiikan aloilla. Oikeastaan kyse on tieteellisestä konseptista, jota on jo pilotoitukin, eli eh, transit-liikenteen kehittäminen – Tämä konsepti voisi todellakin toimia, koska tähän liittyy myös ikään kuin automatisoitu hajauttamisen ajatus. Kehitetään asumista, palveluita jo olemassa olevien julkisen liikenteen verkostojen pohjalta – ikään kuin automaattisesti huomioidaan julkinen liikenne, mutta tähänkin tarvitaan kriittistä massaa. Tämä ei onnistu kaikissa pienissäkin kylissä. Ja toiseksi täytyy muistaa se, että siellä missä tämä on tapahtunut, se on johtanut siihen, että äh, asumisen hinta on kallistunut, äh, pienituloiset ovat joutuneet äh, siirtymään pois näiltä alueilta. Sitten tieteilijät puhuvat myös pyöräilykeskeisestä kehityksestä. Miksi ei voitaisi ajatella sitä, että kehitettäisiin merkittävien pyöräilyreittien pohjalta ikään kuin asumis- ja työpaikkaratkaisuja? Sehän voisi toimia harvaan asutuilla alueilla. Olen yksinkertaisten konseptien puolesta puhuja. Maksuton joukkoliikenne voisi toimia ratkaisuna. Mutta jos joku on maksutonta, niin se yleensä johtaa siihen, että sitä käytetään liiallisesti pitäisi pohtia tällaista mahdollisuutta huolellisesti, mutta eh, tilapäisenä ratkaisuna tällainen maksuton joukkoliikenne voisi tosi, tosiaankin toimia. Miksipä ei? Eh, edustaja Danielsonin kysymykseen siitä, tarvitsemmeko ratkaisuja vaikka sitten rahoitusta. Markkinat kehittyvät hyvin nopeasti jos katsomme vaikkapa Brysselin tilannetta, niin tilanne on aivan toinen kuin mitä se oli kaksi vuotta sitten. Täällä on ö, sähköpyöriä, sähköskoottereita, kaikkea mahdollista. Eli kehitys etenee huimaa vauhtia. Ratkaisuja siis on olemassa, mutta EUlla voi olla oma roolinsa säätelijää, säätelijänä niin, että säädeltäisiin saatavuutta, esteettömyyttä ja toisaalta mm, kohtuuhintaisuutta. Nämä uudet ratkaisut jopa ikään kuin nopeuttavat tiettyjen ongelmien esiin nousua. Esimerkiksi täällä Brysselissä nimenomaan sähköskootterit ja niiden ikään kuin huoltaminen ja, ja järjestelmän pyörittäminen on nimenomaan pienipalkkaisten työtä. Tähän tarvittaisiin sääntelyä vetoaisin myös pyörien puolesta ja sähköpyörien puolesta. 25 kilometriä sähköpyörällä on helppo nakki myös sellaiselle, joka ei ole niinkään kovakuntoinen. Nämä ovat myös nousevat markkinat omassa pyöräilykoulussaan. Me olemme opettaneet ihmisiä pyöräilemään ja sähköpyörät todellakin voivat olla ratkaisu näille ihmisille. No sitten hank joissa meillä on muita kumppaneita, esimerkiksi pankkeja voi olla mukana. Yritykset voivat myös liisata pyöriä. Sitten joku sen vuoden kuluttua pyörät palaavat meille ja niitä tarjotaan hyvällä hinnalla sitten muille tahoille. Tällaiset ikään kuin kiertohankkeet voisivat olla aivan toimivia ratkaisuja missä tahansa EU-ssa. Rahoitushan on aina ongelmakohta miten löydettäisiin jokunen euro, jotta joku hanke saataisiin käyntiin. Sitten täytyisi mahdollistaa myös markkinoiden toiminta ja myös yhteiskunnallisten yritysten toiminta. Eli ohjata sitä sinne, missä sitä todella tarvitaan. Tämän jälkeen ihmiset voivat tehdä sitten valistuneita valintoja. Vielä kerran haluaisin äh, korostaa kestävien suunnitelmien merkitystä. Paljon työtä on jo tehty liikkuvuussuunnitelmien parissa, mutta edelleenkin tässä on hieman äh, ongelmia sen suhteen, miten on huomioitu pienituloiset ryhmät, jotka ovat äh, aliedustettuina näiden suunnitelmien laadintavaiheessa. Merci beaucoup pour l'ensemble. Kiitos näistä kaikista puheenvuoroista vieraillemme. Kun me puhumme maksuttomasta liikenteestä, niin eihän se ole ilmaista, vaan käyttö on ikään kuin tehty maksuttomaksi. Kyllähän joku aina maksaa. Eli kansalaiset maksavat tämän sitten verojen muodossa, eikö niin? Eli kun sanotaan, että edustaja Delli, ei muuta kuin ilmaista liikennettä vaan, eihän mikään ole ilmaista, vaan käyttö on sitten ikään kuin maksutonta. Kiitos asiantuntijoillemme teidän puheenvuoroistanne ja osaamisestanne, hyvistä käytänteistä, mutta näemme, että meillä on melkomoinen haaste, johon meidän on vastattava. Tilanne kehittyy. Te myös välillisesti annoitte ymmärtää, että maaseutualueiden liikkuvuudessa on kyse myös siitä, että kyllä välineitä riittää, mutta kaikki toimijat ikään kuin omivat nämä välineet oman käyttöönsä. Ei ole olemassa mitään äh, ihmelääkettä, vaan oikeastaan meillä on paljon välineitä, jotka voivat toimia ikään kuin äh, ihmeellisellä tavalla, mutta ne täytyy tuot, antaa kaikkien käyttäjien käyttöön. Voimme antaa aplodit vielä vieraillemme. Et malheureusement, nous allons passer Ikävä kyllä me olemme menossa jo sitten eteenpäin seuraavaan vaiheeseen. Sanon teille, että tapamme jälleen näkemiin ja voimme halukkaille toimittaa myös nämä esitykset sitten kirjallisena versiona tai sähköisenä versiona. Nyt Päätän tämän osuuden. Me jatkamme kello 17 koordinaattoreiden kokouksella. Sopiiko edustaja Danielsonille tämä? Näytätte aika innokkaalta nyt. <laughs> Selvä. Kokous päättyy. Tapaamme samassa salissa kello 17.